istunto päättyy torstaina ihan normaalilla tavalla. Lennot ja junat ovat sellaisia, jotka eivät kulje bussit ja raitiovaunut täällä Strasbourgissa eivät kulje, joten saattaa olla mahdotonta huolehtia siitä, että että te voisitte käyttää liikennevälineitä siten kuin tähän asti. Mutta on tehty toimenpiteitä, on tehty erilaisia järjestelyjä, jotta te pystytte palaamaan takaisin kotimaihinne. Kaikki toimenpiteet eivät ole vielä ihan loppuun lyötyä, lukkoon lyötyjä, mutta seuraava on sovittu, että Taalysin eh, charterjuna tulee kulkemaan normaalisti ja Euroopan parlamentin ja ö, rautatieaseman välillä kulkee bussi. Siitä on huolehdittu. Ja sitten siirrot Ranskan ulkopuolisiin lentokenttiin huolehditaan myöskin. Ja Kvestorien kollegio on jo ilmoittanut yksityiskohdista. Mm jotka liittyvät muihin liikennejärjestelyihin ja myöskin poikkeus, joka koskettaa 20 kilometrin rajaa, niin se poistetaan, koska myöskin henkilöautoilla voidaan ajaa yli 20 kilometrin matka Euroopan parlamentin virka-autoilla, eli te voitte myöskin pidempiä matkoja kulkea. Strasbourgin Kaupunginhallitus tulee vielä antamaan myöskin tiedotuksen tästä ja tulee parlamentin jäseniä informoimaan siitä, mitä kuljetusvälineitä on käytettävissä. Tänä päivänä parlamentin Työvaliokunta kokoontuu 18.30 ja tulemme käsittelemään tätä kohtaa ja tulemme keskustelemaan siitä, että miten voimme taata teille parhaan mahdollisen paluumatkan Strasbourgista kotiin. Saatte huomenna sähköpostitse tästä tarkemman tiedon. Jos tämän lisäksi tarvitaan vielä lisäinformaatiota tai jos me sitä saamme, niin tulen keskiviikko aamupäivänä vielä kertomaan sitä teille tarkemmin. Eli se merkitsee sitä, että huomenna aamupäivällä saatte sähköpostitse ensi tietoja, siis ja sitten sitä laajennetaan mahdollisesti vielä lisäinformaatiolla sen jälkeen, kun Strasbourgin kaupunginhallinto antaa meille lisätietoa. Kaikki tiedot toimitetaan teille välittömästi, kun me olemme ne saaneet. Eli me pidämme kiinni tästä asiasta niin, että kotiinpaluumatkastanne ei aiheudu ongelmia. Eli siis huomenna ja ylihuomenna saatte lisätietoa kotimatkastanne. Kollega pyysi puheenvuoroa. Uh, kiitoksia puhemies ja kiitoksia tästä ilmoituksesta. Uskoisin, että kaikkialla Euroopassa, erityisesti omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa, ollaan kauhistuneita tästä sotkusta. Me tulemme tänne äh, Strasbourgiin kerran kuussa ja nyt kaksi kertaa kuussa. Se on aivan liikaa äänestää voitaisiin aivan hyvin Brysselissä. Ja lisää kulut joka kerralta, kun me tulemme tänne, ovat miljoonia euroja. Varmasti on tullut aika herätä ja tämän parlamentin herätä ja teidän herätä niin, että täällä ei istuttaisi näitä istuntoja ollenkaan. No. Eh, proszę Państwa, eh, chciałem Monet kiitokset. Arvoisat naiset ja herrat, arvoisat kollegat, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä ei kuulu tämänpäiväisen keskustelun alueeseen. Tänä päivänä keskustellaan teknisistä yksityiskohdista siitä, että miten me voimme taata torstaipäivän kotiinpaluun. Tämä kohta, mihin te viittasitte, liittyy Euroopan unionin perussopimuksiin eikä tähän aiheeseen, josta me keskustelemme. Herra Speroni. Niin, haluaisin vain lisätä tähän, että Strasbourg verrattuna Brysseliin on siinä etuasemassa, että se on lähellä Saksaa. Täällä on helpompi löytää vaihtoehtoisia kuljetustapoja kuin Brysselistä. Na tym kończymy dyskusję nad tym punktem. Kiitoksia. Ja täten päätämme tästä aiheesta keskustelun. Minä toistan, että tiistaina ja keskiviikkona saatte tarkempaa tietoa matkajärjestelyistä. Ja sitten seuraava